Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, jatkamme valiokunnan kokousta siitä, mihin me pääsimme ennen lounastaukoa. Nyt käsittelemme Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa. Annan puheenvuoron esittelijälle Esteban González Pons. Hän esittelee tämän mietintöön luonnoksen. Dans la région de Castille et Leon. Kyseessä on globalisaatiorahaston varojen Otto Castille ja Leonin alueella Espanjassa. 700 000 euroa. Olkaa hyvä sitten. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. 5. joulukuuta 2013 Espanja pyysi globalisaatiorahastolta tukea niin, että voitaisiin auttaa niitä 587 työntekijää, jotka menettivät työpaikansa mm, muutaman kuukauden aikana vuonna 2013. Kastia Leonin alueella kyseessä on puu- ja korkkituotteiden valmistus ja olkia ja punontatuotteiden valmistus haluaisin korostaa tuki hakemusprosessissa Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan jäseniä, ainakin viittä parlamentin poliittista ryhmää sekä San Leonardo Jauguen kaupungin taloa ja alueen AY-johtaja 22. heinäkuuta 2014 komissio totesi, että on täytetty ehdot tämän rahaston käyttämiseksi ja että Apu pitäisi toimittaa mahdollisimman nopeasti näiden espanjalaisten yritysten työntekijöille. Tukipaketti nousee miljoona 400 000 euroon näistä tämän Euroopan globalisaatiorahaston kautta. Euroopan unioni rahoittaa puolet eli 700 000. Näin voidaan auttaa 400 työntekijät, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa, niin että he löytäisivät uuden työpaikan eri tukitoimien kautta, jotka helpottavat heidän uudelleen kouluttautumista ja työpaikan löytämistä. Tämä heijastelee maailmankaupan merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotka ovat johtuneet globalisaatiosta ja josta talous- ja rahoituskriisi on vielä vaikeuttanut. Niillä on ollut erittäin raskaat vaikutukset työllisyyteen kaikkialla Euroopassa ja erityisesti Espanjassa. Kuten näette tästä mietinnöstä, jonka teille esittelen, puu- ja korkituotteiden valmistus oli, siis laski jo yli 10 prosentilla parissa vuodessa ja Espanjassa tilanne oli vielä vaikeampi, koska yritysten määrä laski lähes 30 prosentilla. Castilla Leonessa näiden kolmen yrityksen sulkeminen koskee 587 työntekijää ja sillä on vaikeavia vaikutuksia paikallisille työmarkkinoille – Euroopan parlamentin jäsenenä, budjettivaliokunnan jäsenenä, espanjalaisena uskon, että on tärkeää antaa nopea solidaarinen vastaus näille kansalaisille, erityisesti kun kyseessä on henkilöt, jotka tulevat alueelta, joissa nykyinen työmarkkinatilanne on hyvin vaikea ja perinteisestikin tämä alue on ollut hyvin tiiviisti linkitetty puuteollisuuteen, väestö on hyvin harva näin ollen eh, tämän tyyppisten yritysten eh, sulkeminen aiheuttaa väestön häviämisen ja se ei ainoastaan eh, raunioita nykyhetkeä, vaan myös tekee mahdottomaksi tulevaisuuden näillä alueilla. Ottaen huomioon kaikki nämä olosuhteet ja ottaen huomioon se, että, ol, että hakemus täyttää Euroopan globalisaatiorahaston ehdot, olen sitä mieltä, että viipymättä olisi hyväksyttävä tämä 700 000 euron käyttöönotto, se vastaa 50 prosenttia koko siitä budjetista, jolla rahoitetaan toimia, joilla helpotetaan näiden 400 työntekijän uuden työpaikan löytymistä. En halua sen enempää vielä tästä puhua. Tätä todella haluaisin korostaa, kuinka merkittävä rooli on ollut monilla tämän valiokunnan jäsenillä tämän tuen aikaansaamiseksi ja jäsenet ovat eri ryhmistä. E espanjalaiset työntekijät tarvitsevat nämä tuet mahdollisimman pian, jotta he voivat ammatillisesti löytää uuden elämän ja siksi pyydän tukea. Meidän on oltava yhtenä rintamaana niin, että voidaan jarruttaa työttömyyden lisäämistä ja voidaan päästä kaikki työntekijät takaisin mark- työmarkkinoille, erityisesti kun kyseessä ovat tässäkin tapauksessa pk-yritysten työntekijät alueelta, jo, joilla on harva väestö ja näin ollen siellä on vielä vaikeampi eh, taata oma tulevaisuus. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Kiitoksia näistä perusteluista ja vakuuttuneisuudestanne. Ensi viikolla valiokunnassamme äänestetään tästä mietinnöstä tapaamme torstaina 11. päivä ja silloin äänestämme tästä asiasta. Täysistuntoon mietintö viedään 18. syyskuuta. Onko tähän huomioita, kysymyksiä? Ei ole. Näin ollen. Jaha, anteeksi vain. Olkaa hyvä. Eh bien, vous avez la parole. Olisi On uh, se vain yksi kysymys. Ja se liittyy menettelyyn. Se koskee kaikkia tämän tyyppisiä hakemuksia. Jos on hakemus esimerkiksi Suomesta, voinko minä silloin olla esittelijänä? Sillä jos hakemus tulee Suomesta, minä tietysti olen vakuuttunut siitä, että rahaa tarvitaan. Eli onko tässä nyt minkäänlaisia sääntöjä. No tietenkin eh, tämä, mm, tähän mietintöön liittyy, liittyy eettinen velvoitus eh, niin, että asia käsitellään riippumattomalla tavalla niin, että, että pidetään kiinni tasapainosta ja tärkeistä periaatteista tietenkin se, että tullaan äh, Oletteko sitä mieltä, että se, että tulette tästä kyseisestä maasta, vaikuttaa riippumattomuuteen? Oui, monsieur Fernandez. Niin, Fernandez. Não vou querer fazer novamente o debate sobre esta questão. Kiitoksia. En halua avata keskustelua tästä aiheesta uudemman kerran, mutta kertoisin kaikille, että tästä asiasta on jo keskusteltu koordinaattoritasolla ja siellä tehtiin selkeä päätös. EPP puolelta todettiin, että me pidämme kiinni tästä linjauksesta. Ja mikään ei estä sitä, että voitaisiin laatia oman kansalaisuuteen liittyvän hakemuksen käsittelyä. Eli jos minä olen budjettia asioista vastaava esittelijä, niin tietenkin täytyy pyrkiä välttää, välttämään negatiivisten vaikutusten syntymisen, mutta juridisesti katsottuna tässä ei ole mitään ongelmia. Eli näin ikään kuin edustajien arvotus kasvaa. Ja toki aina voidaan esittää vielä tarkistuksia, mikäli esittelijän teksti ei miellytä, enkä ole koskaan vielä törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että tässä olisi päässyt syntymään tällainen eettinen ongelma. Eihän tämä ole ensimmäinen kerta, että tällainen kansallisuuskysymys olisi tullut esille. Mielestäni kaikilla on yhtälainen mahdollisuus hoitaa tehtäviään. Me olemme eurooppalaisia edustajia, teillä on yhteys tietenkin omaan kotimaahanne, mutta yhtä lailla Tärkeää on muistaa, että samalla te osoitatte, että te teette töitä myöskin kotimaanne puolesta, eli meidän kantamme on siinä mielessä selvä. Eli juridisesti katsottuna ja myöskin moraalisesti ja eettisesti. Tässä ei ole oikeastaan mitään nokankoputtamista. Kiitoksia. Merci, monsieur Echenique. Kiitoksia sitten, herra Echenique. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa ensinnäkin, että 1,4 miljoonaa euroa jaettuna 400 on 3500 euroa työntekijää kohti. Tämähän ei tietenkään ratkaise näiden henkilöiden ongelmia, kun kyseessä on henkilöitä, jotka on irtisanottu jo aika monta kuukautta sitten. Kuitenkin on selvää, että on tuettava tätä tointa välittömästi, siksikin kun aikaa on kulunut jo paljon ja niin tulen tätä tukemaan aikanaan, jos minulla on siinä äänestysoikeus, mutta ei meidän pidä liikaa tätä juhlia, vaan, vaan on lähes suhtauduttava niin kuin lääketieteeseen. Eli olisi pikemminkin ennaltaehkäistävä sairauksia sen sijaan, että niitä hoidetaan sen jälkeen, kun sairaus on jo tullut. Ehkä no, sen sijaan, että annetaan korvauksia irtisanotuille työntekijöille, olisi ryhdyttävä sellaisiin työmarkkinoiden uudistuksiin, joihin joissakin jäsenvaltioissa on ryhdytty ja joita moneen kertaan myös Euroopan unioni on suositellut elimistään käsin. Pyrkisimme suojelemaan työntekijöitä globalisaation vaikutuksilta sen sijaan, että mun työntekijöille annetaan kuitenkin aika vaatimattomia summia korvauksena, joka ei kuitenkaan ratkaise tämän tyyppisiä ongelmia sen jälkeen, kun, kun tämä onnettomuus on jo tapahtunut. Kiitoksia. Merci. La parole est à Madame Gardia Sabal. Kiitoksia sitten Gardia Sabal. Kiitos, presidentes. Yo había pedido... Kiitos. Minä pyysin puheenvuoroa kuultuneet tämän puheenvuoron, onko tämä soveliasta vai siis se, että jonkin maan edustaja käsittelee eh, tätä globaalisaatiorahaston kysymystä. Tämän asiasta on keskusteltu koordinaattorien kokouksessa ja jokaisella ryhmällä on mahdollisuus tehdä, miten se voi. Mutta voidaan tietysti esittää epäilyksiä tai sanoa, että me edustajat käsittelemme tätä globalisaatiorahastoa, mutta tämä on tärkeää, kun osoittaa, että täytetään nämä ehdot, että maa on toimittanut sen mukaiset eh, dokumentit, jotka liittyvät asiaan, joten emme pysty antamaan enempää kenellekään, joten eh, mikä on yksittäisen edustajan eh, tilanne silloin, kun hän käsittelee aiheita, joka koskee hänen omaa maataan. Voidaan tietysti puhua, että tämä on mahdollisuus tietysti mielessä, koska hän saattaa tuntea aiheen paremmin jotta meidän pitäisi pyrkiä nyt muuttamaan jotakin tai saattamaan kohdella niitä kohtaisi joku tietyllä eh, etuokitulla tavalla. Ja, ja tulemme katavauksessa äänestämään tämän puolesta ja muiden rahojen puolesta, koska tämä ei ole mikään lääke kaikkiin ongelmiin, mutta kuitenkin tämä on pieni tuki Euroopan unionilta, joka auttaa koulutuksessa tai antaa tukea näille työntekijöille ja pystyy tukemaan heitä jollakin tavalla. Kiitoksia sitten herra Depré. Uh, oui, monsieur le président. Uh... Niin puheenjohtaja, haluaisin julkisesti äh, tunnusta syyllisyyteni, koska koordinaattoreiden kokouksessa puolustin kantaa, josta kollega Jäätteenmäki juuri puhui, mutta minun on tunnustettava, että suur enemmistö koordinaattoreista tuki kantaa, josta esittelijä juuri muistutti. Varmaankin toimin väärin poliittisia ystäviäni kohti. Rova Jäätteenmäelle ei kerrottu tästä päätöksestä koordinaattorin kokouksessa, joten kannan tästä kyllä vastuun. Jaan tämän vastuun, herra Debris. Ja, nur kurz etwas äh, hinzufügen. Haluan lisätä tähän ihan lyhyesti seuraavaa. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä nyt vain katsotaan tätä asiaa. Me olemme täällä budjettivaliokunnassa ja minun mielestäni täällä useinkin käsitellään talouspoliittisia karmeuksia. Tietenkin olisi hienoa, että rahalla voitaisiin ratkaista kaikki ongelmat, mutta siihen vaan rahat eivät riitä. Ja nyt on sanottu, että meidän pitäisi olla vielä avokatisempia jatkossa, niin se olisi kyllä väärä viesti täältä meidän valiokunnastamme. Jos kertoisimme, että kyllä tarvittaessa tällaisia toimenpiteitä tuetaan niin paljon kuin vain mahdollista, minun mielestäni tämä on vain palokuntarahasto, eli tällä vain pahimmat kivut lievitetään. Yleisesti ottaen meidän pitäisi pohtia sitä kysymystä, joka täällä jo esitettiin. Kyse ei ole siis mistään parantamisesta, vaan pienestä, pienestä korvauksesta ja tässä pitäisi vain katsoa ne kaikista pahimmat tapaukset. Kiitoksia. Si. Merci. Kiitoksia. Esittelijä. Muchas gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhuneiden jäsenten tuesta koskien tätä tuen vapauttamista ja myöntämistä. Pari asiaa vielä lopuksi. Ensinnäkin haluaisin tuonne vasemmalle täsmentää, että tämä ei ole mikään irtisanomiskorvaus, vaan tällä tuella voidaan uudelleen kouluttaa henkilöitä. Ei tällä pyritä korvaamaan työpaikan menetystä, vaan tukemaan työntekijöitä niin, että he voisivat löytää toisen työn, kouluttautuen toiseen erityisalaan. On tietenkin tärkeää ymmärtää, minkä tyyppisestä toimesta puhutaan niin, että puheenvuoroissa käsitellään sitten tätä varsinaista aihetta. Sitten hyvä kollega Suomesta haluaisin sanoa, että tämä ei ole mikään pikkujuttu, minkä otitte esille, vaan se kuuluu aivan tämän meidän työmme ytimeen. Me emme ole tuomareita, emme ole hallintoa, olemme ikään kuin kansalaisten asianajajia. Olemme jäseniä täällä ja puolustamme äänestäjiemme intressejä. Minä ainakin puolustan omien äänestäjien intressejä. Olen aivan varma, että jos minua Suomessa olisi tuettu, niin olisin heidän intressejään tukenut. Loppujen lopuksi on niin, että ei jäsenet tee päätöstä, vaan me kaikki täällä yhdessä. Esittelijä esittää, mitä esittää, ja valiokunta äänestää siitä. Ei yksikään yksittäinen jäsen tee mitään päätöksiä. Yksittäisen jäsenen tehtävänä on kunniakkaasti puolustaa omia äänestäjiään, ja näin olen voinut tänään tässä valiokunnassa tehdä. Kiitoksia. Eh no, tämähän oli oikein kiinnostava keskustelu. On totta, että globalisaatio rahastossa, kun käy niin, että yri, yri, yritys sulkee ovensa, kun sitä on siirretty, tuotanto on siirtynyt toiseen maahan. On totta, että jos tämä halutaan ennaltaehkäistä, on ryhtyä, ryhdyttävä rakenniseen toimii niin, että voitaisiin säilyttää kilpailukyky ja välttää nämä jatkuvat katastrofit, joiden seuraukset sosiaalisella puolella ovat hyvin raskaita. Globalisaatio rahasto on vähän todella vähän niin kuin tällainen hätäpalvelu, ambulanssi, terveys, yksikkö joka auttemuuden, onnettomuuden sattuessa tulee hätiin. Äänestämme 11. syyskuuta ja tämä keskustelu varmastikin valaisi kantojanne niin, että voitte päättää äänestystä vastanne. Sitten mennään seuraavaan asiaan. Annan puheenvuoron Nils Turvalsille. Hän esittelee meille lausuntoluonnoksensa, joka on toimitettu 29. elokuuta tar- perjantaina jäsenille. Budget euh, sur... ja joka käsittelee talouspolitiikan koordinaatiota ja prioriteetteja painopisteitä vuodeksi 2014. Niissä on Fairly lyhyt sananen tällä kertaa. Tämä on lausunto budjettin kannalta katsottuna, mitä tulee Euroopan ohjausjakson vuoden 2014 toimeenpanon prioriteetteihin. Tämä tulee sitten liittymään talousvaliokunnan mietintöön samasta aiheesta. Toivon, että luette tämän yhdessä sitten Ekonin mietinnön kansanäkseen tuloksen, mitä tämä on lopputulos. Tämä korostaa, miten tärkeä merkitys eu budjetilla on siinä, että saadaan aikaa kasvua, työpaikkoja ja että käytetään puututaan makrotaloudellisiin epätasapainoihin EU-ssa. Se muistuttaa siitä, että jäsenvaltioiden rahoitustilannetta voidaan helpottaa uudella omien varojen järjestelmällä, joka voisi mm, pienentää BKTL-maksuosuuksia. Tehän tiedätte kaikki siitä, että on olemassa korkean tason komitea, joka pyrkii etsimään ratkaisua tähän kysymykseen, ja odotamme edelleenkin valkoista savua tuon kappelin piipusta. Mitä tulee sitten vuoden 2015 budjettista käytyy keskustelun tänä aamuna? Tässä kiinnitään huomiota maksumäärärahoihin ja samoin myöskin ennakkorahoituksen, joka koskee uusia ohjelmia, jotka on käynnistetty pikaisesti. On muitakin asioita, jotka ovat tässä mm, as well, but... debakkerin mietinnössä, jo, jo, nämä tullaan yhdistämään, on tärkeää, että sekä Debakerin mietinnössä tässä lausunnossa kiinnittää näihin asioihin huomiota. Määräaika on 15. syyskuuta ja meidän pitäisi pystyä äänestämään tästä lausunnosta 30. Äh, päivä syyskuuta. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Onko tähän Fernandes? Muito brevemente, e em nome da minha colega Grassler. Kyllä ihan lyhyesti kollega Gressen puolesta haluaisin todeta seuraavaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella valmistelija Turvaltsia tästä tekstistä. Yhtenäväisyyksiä on lukuisia kun tätä tekstiä verrataan muihin. Me toki kannatamme sitä, että budjettivaroilla yritetään saada vauhtia kasvuun. Nyt ohjelma pitäisi saada jo käyntiin. Yhtä lailla me olemme samaa mieltä, että meidän tulee panostaa työllisyyteen, nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun, nuorisotakujärjestelmään energiariippuvuuden vähentämiseen, jäsenvaltiotason rakennemuutosten tukemiseen. Oikeastaan koko euroalueen rakennemuutosten asia on tässä yhteydessä esillä. Me tiedämme, että riippuvuussuhteet vahvistuvat entisestään euroalueella. Ja se tiedustelee tai toteaa, että jäsenvaltioiden tulisi tehdä kaikkensa varmistaakseen, että varoja käytetään tehokkaammin hyväksi, jotta kilpailukykykin paranisi. On sanomattakin selvää, että kaikki tämä edellyttää, että instituutiot vastaavat olemassa oleviin kriteereihin, eli että maksut on suoritettava ja että neuvostokin osallistuu tähän hankkeeseen, koska tämä koskettaa mitä kaikkia. Kiitoksia. Grazie Presidente, anch'io. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sinäkin kiittää esittelijää tästä hyvästä työstä. Olen pitkälti yhtä mieltä tästä lausunnosta, joten vähän sanottavaa minullakin tähän on. Ensimmäinen kommenttini koskee sitä, että jo vuosia arvon parlamentti on korostanut sitä, kuinka tärkeää on Euroopan unionin talousarvio tapana tuo, tukea taloutta ja työllisyyttä, mutta kuitenkin kansalliset hallitukset kaivavat maata jalkojen alla tai äh, vaikeuttavat tilannetta. Olen todella yhtä mieltä tästä ehdotuksesta joka koski kehotusta komissiolle, niitä vuotuiseen analyysiin, kasvuanalyysiin otettaisiin mukaan unionin talousarvion vaikutukset kansalliseen julkiseen kulutukseen erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla. Ajattelen sellaisia rahoitusta kuin nuorisotakuista voida pitää taakkana julkistaloudelle. Jos haluamme, että julkistaloutemme on terve, Tarvitsemme työssä käyvää eurooppalaista kansaa, kansaa, joka tuottaa nuoria, jotka voivat jotenkin konkretisoida omat ajatuksensa ja toteuttaa kykyjään ja näin tukea omalta osalta talouttamme. Haluaisin muistuttaa vielä kerran tästä. Mikäli jäsenvaltiot haluavat vähentää maksuosuuksiaan EUn talousarvioon niin, että voisivat näin no, pitää kurissa omat budjettinsa, niin sitten pitäisi järjestää oma uusi omien varojen järjestelmä, niin kuin tämä parlamentti on useaan kertaan toistanut. Pyydämme Monti-työryhmältä ehdotusta, joka olisi kunnianhimoinen, joka olisi rohkeampi ja menisi juuri tähän suuntaan. Euroopan unioni on pyrkinyt vakauteen, mutta se ei ole tuonut parannuksia kansalaisten elämään. Yhä enemmän työpaikkoja menetetään, yhä useammat yritykset sulkevat ovensa. Ja jos niin haluaisin vielä tästäkin muistuttaa, jos vakauden rinnalla otetaan rakenneuudistuksia, ajatellaan vaikka työmarkkinoita tässä ja investointisuunnitelmia, joilla voidaan lisätä työllisyyttä, niin muussa tapauksessa emme voi kyllä pärjätä muiden maailmanlaajuisten valtojen kilpailussa. Toivon, että uusi komissio uuden, ohjelma, uuden ohjauskauden myötä ottaisi huomioon nämä näkökohdat. Ja toivon, että, muistu, että jäsenvaltiot muistaisivat, kuinka suuri merkitys EUn talousarviolla on valtioiden talouskasvuun. Olisi toivottavaa, että jäsenvaltiot, erityisesti euroalueen valtiot, lopultakin toteuttaisivat ne tarpeelliset uudistukset, joilla päästään kasvuun ja joilla vältetään raskaan taakan luomisesta tuleville sukupolville. Kiitoksia. Ja pas d'autres demandes de parole. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistukset tähän lausuntoon on jätettävä viimeistään 14. syyskuuta kello 17. Ja äänestämme budjettivaliokunnassa kokouksessamme 30. syyskuuta. Näin. Olemme käsitelleet esityslistan loppuun asti. Muut asiat, käännön puoleenne. Onko puheenvuoropyyntöjä muissa asioissa? Ei ole. Tietenkin pyydän, että koordinaattorit vielä jäävät paikalle, koska tämän aamuinen kokous jäi kesken, kun aloitimme valiokunnan kokouksen. Kiitän teitä osallistumisesta näihin budjettivaliokunnan kahteen kokoukseen. Seuraava kokous torstaina 11. syyskuuta kello 9 täällä Brysselissä. Kokous on päättynyt valiokunnan jäsenille. Koordinaattorit jatkavat.